Okay, med So now we will start with our next item. Eli siirrymme seuraavaan kohtaan. Kysymykset komissiolle. Aloitamme komission jäsenen Spidlan kanssa. Ensimmäinen, ensimmäisen kysymyksen on esittänyt Kratsat Sagaropulu ja aiheena on naisten osallistuminen vastuunalaisten tehtävien hoitamiseen työmarkkinoilla. Sekä Kratsa että komission jäsen ovat täällä, eli pyytäisin, että komission jäsen käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Počet žen, které se podílejí na rozhodování, se sice během posledních několika let zvýšil, avšak moc v politické a hospodářské oblasti... Naisten määrä vastuunalaisissa tehtävissä on lisääntynyt viime vuosina, mutta silti politiikassa ja yritysmaailmassa johtotehtävät ovat vahvasti miesten käsissä. Ja stereotypiat miehistä ja naisista vallitsevat yhä. Ja miten voitaisiin sitten taata tasapaino työelämän ja perheelämän välillä on sellainen kysymys, joka estää naisten pääsyä vastuunalaisiin tehtäviin. Viimeisten kymmenen vuoden aikana useimmissa EU-maissa on tapahtunut edistystä asiassa. Muutos on kuitenkin tapahtunut hitaasti ja naisten määrä päätöksiä tekevissä rooleissa on yhä matala. Erityisen matala se on yrityselämässä. Yrityselämässä 90 hallituspaikasta tai toimitusjohtajapaikasta on miesten hallussa. Ja vain kolme prosenttia suurimpien yrityksien hallitusten puheenjohtaj- yritysten hallitusten puheenjohtajista on naisia. Ja komissio on sitä mieltä, että tilannetta tulisi parantaa. Olemme keränneet ja julkaisseet vertailukelpoista tietoa ja pyrimme siihen, että kokemuksia, ja verkos, äh, kokemuksia vaihdetaan ja verkostoitumista lisätään. Ja verkosto, joka lisäisi naisten äh, asemaa vastuullaisissa tehtävissä, niin tähän komissio ryhtyi äh, vuonna 2008 kesällä. Siinä edistetään mentorointia, naisten verkostoitumista, ja pyritään lisäämään tietoisuutta esimerkiksi sellaista naista, jotka ovat johtoasemissa ja pyritään rohkaisemaan naisia hakemaan korkea-arvoisia tehtäviä. Komissio on tyytyväinen huomatessaan, että monissa maissa on ryhdytty tiedon lisäämisaloitteisiin, on lisätty koulutusta, naisille, jotka haluavat rikkoa lasikaton. On on luotu sellainen tunnustusjärjestelmä, jossa edistetään, äh, edistetään niitä yrityksiä, jotka pyrkivät kohti tasa-arvoa katsomme suurella mielenkiinnolla Norjan mallia esimerkiksi. Tietysti kaikki jäsenvaltiot voivat itse päättää, mikä malli heille parhaiten sopii. Artikla 141 kohta 4 perustamissopimuksessa tekee jäsenvaltiolle mahdolliseksi ryhtyä positiivisiin, positiivisiin toimiin. Tietysti pitää ottaa huomioon myös tuomioistuimen päätökset ja tällaisiin positiiviseen syrjinnän toimintaan ei voida ryhtyä automaattisesti, vaan tapauskohtaisesti. Ja komission tarkoituksena on tehdä uusi suunnitelma ja arvioida tilannetta, analysoida tilannetta, katsoa mikä miten toimenpiteet vuosina 2006-2010 ovat toimineet. Halutaan tukea naisten osallistumista vastuunalaisiin tehtäviin. Tämä pitäisi olla komission painopistealue. Ensi vuoden alussa komissio tulee esittämään vuoden 2010 jälkeisen työelämän edistämisen strategian ja siellä uudessa strategiassa miesten ja naisten välinen tasa-arvo tulee olemaan tärkeässä asemassa. Kyseessä ei ole vain demokratia tai eettinen periaate, vaan naisten ja miesten välinen tasa-arvo on hyvin tärkeää myös taloudellisesti jos emme pysty hyödyntämään kaikkia sitä tietotaitoa, mikä on käytettävissämme, niin talo, kansantalous ei kehity tulevaisuudessakaan, ei kehity tulevaisuudessa positiivisesti. Sen takia, hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy tukea sitä, että naiset pääsisivät huippupaikoille myös, jotta Eurooppa voisi toimia myös kilpailukykyisesti. Madame Kratsa, would you like to... Sitten Kratsa, oliko teillä lisäkysymyksiä? Επίτροπε, άλλη μια φορά για τη δέσμευσή σα υπέρ τη προώθηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνη. Επιτρέψτε μου να πω. Kiitoksia näistä vastauksista. Minun kysymykseni oli oikeastaan konkreettisempi. Kysehän oli siitä, ovatko Lissabonin tavoitteita muokattu ja näitä suuntaviivoja. Eli aikooko komissio ryhtyä konkreettisiin toimiin, jotta voimme puuttua näihin epäkohtiin, mitä tulee naisten edustukseen talouselämän vastuupaikoilla. Onko tästä todellisia suuntaviivoja? Ja sitten te puhuitte myöskin siitä, millä tavalla tämä voidaan toteuttaa. Se, mitä komissio nyt on tehnyt, niin mikä on komission suunta tulevaisuudessa? Komission jäsen, olkaa hyvä. Lisäkysymys Olin varmasti tarpeeksi selkeä siinä, mitä sanoin, mutta ehkä minun pitäisi esittää asiani vieläkin selkeämmin. Mitä tasaveroisuuteen, tasa-arvoon tulee, niin se on jo hyvin keskeinen asia Euroopan kilpailukyvyssä. Se on komission näkemys, katsomatta poliittisiin tai moraalisiin tekijöihin. Tasa-arvo, sitä korostetaan kaikissa tulevissa strategioissa – Ja kaikissa asianmukaisissa asiakirjoissa ehdotamme sellaisia toimia, joilla voimme saada aikaan menestystä tulevaisuudessa. Tietysti meidän on aina pysyttävä sopimuksen rajoissa, mutta käytämme sitä hyväksemme täysin. Kiitos, Kiitoksia puhemies. Komission jäsen, kuuntelin sitä, mitä täällä on nyt sanottu, mutta kun toimin politiikassa, täytyy miettiä, mitä itse tekee sen mukaisesti, mistä puhuu. Eli miten on mahdollista, että viiden vuoden aikana on yhä enemmän miespuolisia henkilöitä komissiossa? Miksi komissiossa ei ole tasapainoa ja näyttää siltä, että sitä ei myöskään tulevaisuudessa voidaan toteuttaa? Komission pitäisi toimia esikuvana. Silloin komissio voisi toimia paljon uskottavammin tulevaisuudessakin. Kiitoksia komission jäsen. Eh, on todella paikallaan korostaa sitä, että tämä komissio on ennätyskomissio, mitä tulee naiskomission jäsenten lukumäärään. Mielestäni on kuitenkin paikallaan myös sanoa, että naiskollegoillani on tärkeimmät paikat, Nelly Cruz, Daria Grybaiskaite ja niin edelleen. Naispuoliset komission jäsenet hoitavat hyvin tärkeitä tehtäviä, joten komissio mielestäni on esimerkillinen toimielin, mutta tietysti mitä tulee komission jäsenten valintaan, se kuuluu jäsenvaltioille – jos jäsenvaltiot nimeävät naisen, niin silloin tietysti komission kokoonpano tulee viime kädessä heijastamaan tätä. Mitä sitten tulee virkamiehiin ja eurooppalaiseen hallinnointiin kokonaisuutena, komissiolla on suunnitelmia muutosten tekemiseksi. Ja tietysti tunnustamme sen, että olemme kaukana vielä miesten ja naisten tasa-arvosta. Olen iloinen siitä, että kollegani Sim Kallasin ponnistelujen vuoksi, jos verrataan lukuja alussa ja nyt, niin olemme todella saaneet aikaan huomattavaa kehitystä. Olette aivan oikeassa siinä. Olemme kuitenkin vielä hyvin kaukana tien päästä, eli sellaista tilanteesta, johon voimme olla tyytyväisiä. Kiitokset, Mäkkines. Olkaa hyvä. This is a comment, I have a comment on this question, yes? saanko um, niin kommentoida tätä kysymystä? Niin minua järkyttää tämä keskustelu, jota käydään joka vuosi. Ja politiikanhan täytyisi muuttua, jos haluaisimme saada enemmän naisia tällaisille paikoille, esimerkiksi neuvoston, komission ja parlamenttiin. Mutta vaikuttaa siltä, että tähän ei haluta mennä. Jos ajatellaan esimerkiksi eh, henkilöitä, joilla on lapsia. Tämä voi koskea miehiä tai naisia. Minä valitsin tämän eh, uran, mutta joku toinen haluaa olla kotona. Meidän täytyy eh, toimia pragmaattisesti ja ajatella asiaa käytännönläheisesti. komissaari. Kiitoksia sitten komission jäsen. Ve svém úvodu jsem upozornil na to, že existuje... Alustuksessani huomautin, että on hyvin laaja kirjo tilanteita. Jotkut ovat myönteisiä, jotkut vähän vähemmän. Selkeästi viime kädessä jokainen ihminen päättää omasta puolestaan, mutta tietysti jotkut instituutiot ja jotkut politiikat, jotkut järjestelyt mahdollistavat sen, että ihmisillä on enemmän vapautta kuin toisilla. Tästä syystä mielestäni on selvää, että meidän on tuplattava ponnistelumme, jotta voimme taata yhtäläiset mahdollisuudet. Meidän täytyy poistaa kaikenlainen suora ja välillinen syrjintä, koska tällä hetkellä kaikilla naisilla ei ole samoja etuja kuin miehillä – mitä tulee päätösten tekoon. Erityisesti kun ajatellaan taloudellista ja poliittista päätöksentekoa. Děkuji, pane Kiitoksia. Sitten seuraavaksi kysymys Jackie Enäniltä, mutta ikävä kyllä tämä täytyy nyt jättää pois koska kysymyksen esittäjä ei ole paikalla. Ja sama koskee Cecilia Wikströmiä. Hän ei myöskään ole paikalla. Eli haluaisin kiittää komission jäsentä Spidlaa hänen ajastaan ja hänen vastauksistaan. Ja sitten komission jäsen Orban on jo tulossa paikalleen. Eli pyytäisin, että komission jäsen Orban käy paikalleen – Ja sitten siirrymme seuraavaan kysymykseen. Eli kysymys Posseltilta, joka on itse asiassa paikalla. Ja kysymyksen aihe on kielten vaaliminen raja alueella Ja pyytäisin, että komission Orban vastaa tähän kysymykseen. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, minä olen multilingualismista vastuussa oleva komissaari, siis puhun äidinkieltäni. În conformitate cu articolul 149 din tratatul oh. conținut Artiklan 149 mukaan koulutuksen sisältö ja se, miten koulutusjärjestelmät organisoidaan, niin tämä kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. Ja Aivan kuten tässä mainitsemassani artiklassa sanotaan, niin Euroopan unionissa rohkaistaan laadukkaaseen koulutukseen ja opetukseen, esimerkiksi yhteistyöhön rohkaisemalla ja niin, että tuetaan jäsenvaltioiden toimintaa koulutuksen alalla. Toisaalta komissio uskoo, että se, miten jäsenvaltioissa valitaan ne kielet, mitä koulussa opiskellaan, niin siinä pitäisi ottaa huomioon maantieteellinen tilanne, kuten myös maan ö, vähemmistöt. Ja vuoden 2008 syyskuun tiedonannossa tästä asiasta on puhuttu. Ja siellä tulee esille myös se tosiseikka, että me, meidän täytyy yhä ponnistella, jotta saataisiin lisättyä opetettavien kielten määrää, erityisesti mitä tulee siihen, kun valitaan toinen vieras kieli. Ja siinä pitäisi ottaa huomioon paikalliset olosuhteet. Ja katsoa, minkälaisia mahdollisuuksia on tämä valinnanvaraa laajentaa opetettavien kielten suhteen. Ja tässä asiassa ehdotamme, komissio ehdottaa, että esimerkiksi Comenius-region kautta voitaisiin järjestää kumppanuuksia paikallisella tasolla ja järjestää tällaisia kumppanuus- twinning-järjestelyjä muiden jäsenvaltioiden kanssa. EUn koulutus- ja opetusohjelma tukee kaikkien Euroopan unionissa puhuttujen kielten opettamista, mukaan lukien vähemmistöjen kielet, ja se myöskin tukee nuorison liikkuvuutta rajojen yli, jotta uusia kieliä voitaisiin oppia oppia. Rajat ylittävät ohjelmat ja alueelliset ohjelmat Euroopan unionissa myöskin voivat tukea mahdollisuuksia ähm, antaa nuorille koulutusmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia sosiaaliseen äh, yhteiskunnalliseen mukanaoloon kielten oppimisen kautta. Esimerkiksi 2007-2013 on tällainen Ranskan ja Iso-Britannian välinen ohjelma, jonka tarkoituksena on luoda koulujen äh, välinen rajat ylivä verkosto, jotta voitaisiin oppia kieliä ja välittää tietoa esimerkiksi yritysmaailmasta. Tämän ohjelman kustannus on 2,2 miljardia euroa ja siinä on mukana kumppaneita Englannin kanaalin monemmilta puolilta. Ja sitten toinen esimerkki, hanke. Tämä esimerkki on ihan toiselta reunalta Eurooppaa. Siinä on mukana rajat ylittäviä alueita. Siellä on mukana Viinin alue, Slovakki, Tsekki, Unkari, ja tämä on sellainen hanke, jonka tarkoituksena on valmistaa nuoria toimimaan Keski-Euroopan alueella rajat ylittävästi niin, että tarjotaan koulutusta ja autetaan nuoria kerä, hankkimaan tietoa ja kielitaitoa ja muita taitoja ja viestintätaitoja. Ja tämän kustannus on 790 000 euroa. Kiitoksia. Onko sitten poseltissa vielä ylimääräinen kysymys? Kiitoksia, puhemies. Te olette hyvä esimerkki monikielisyydestä. Komission jäseneltä haluaisin kysyä tämä hanke, josta hän mainitsi Itävallan ja Unkarin välissä ja Itävallan ja Tsekin tasavallan ja Slovakian välillä – eikö voisi olla myöskin Slovakian välinen ja Unkarin välinen hanke? Se olisi poliittisesti varmaan ihan järkevää. Sitten toiseksi katson, että raja-alueilla pitäisi opiskella enemmän naapurikieliä, esimerkiksi tsekkiä itä mutta tämä ei koske pelkästään kouluja. Meillä on lastentarhoja, myöskin niitä voidaan edistää, ja myöskin aikuiskoulutuksessa eli elinikäisessä oppimisessa voitaisiin panostaa tähän. Eli myöskin vanhemmilla sukupolvilla pitäisi olla mahdollisuus oppia naapurivaltioiden kieliä. Dank für Ihre Zusatzfrage. Kiitoksia tästä lisäkysymyksestä. Komission jäsen, olkaa hyvä. Mulțumesc pentru întrebările suplimentare. În ceea ce privește prima... Kiitos lisäkysymyksestä. Mitä ensimmäiseen asiaan tulee, niin voisimme suunnitella hanketta Unkarin ja Slovakian välillä. Ja mitä tällaiseen hankkeeseen tulee, ja jos sellainen esitetään komissiolle, olemme enemmän kuin halukkaita tutkimaan sitä, jotta voisimme tällä tavoin pyrkiä löytämään sellaiset ratkaisut, jotka sopivat molemmin puolin näille kahdelle maalle. Mitä tähän jälkimmäiseen asiaan tulee, haluaisin ensiksi korostaa sitä tosiseikkaa, että syyskuussa käynnistimme aloitteen, jossa on kysymys siitä, että opitaan vieraita kieliä varhaisessa vaiheessa. Tämä on muutaman vuoden kestävä aloite, joka on jo osoittautunut menestyksekkääksi – ja tähän kuuluu myös kampanja jäsenvaltioissa. Siinä on tarkoitus rohkaista kahdesta kuuteenvuotiaiden lasten vanhempia kannustamaan lapsia oppimaan, lapsiaan oppimaan vieraita kieliä. Mitä tulee kysymykseen se, toiseen osaan elinikäiseen oppimiseen, niin tämä on päätavoite siinä politiikassa, jota me edistämme. Meillä on koko joukko hankkeita, joiden tarkoituksena on nimenomaan oppia ulkomaisia kieliä ja oppia myös eri kulttuureista. Siis kysymyksessä ovat sellaiset henkilöt, jotka ovat erilaisten koulutusjärjestelmien ulkopuolella, mukaan lukien ihmiset, sellaiset henkilöt, jotka ovat erilaisessa ammattikoulutuksessa kuten myös henkilöt, jotka ovat jollain tavalla rajoitteisia, vammaisia, eläkeläisiä tai työttömiä. Ja tämä ei pelkästään heijastu siinä, miten me rahoitamme, vaan myös siinä strategiassa, jonka komissio hyväksyi vuonna 2008 haluamme kaikkien EUn kansalaisten, ei pelkästään nuorten, saada mahdollisuudet ja varaa, varaa oppia vähintään kahta vierestä kieltä. Kiitos sitten Zemka. Chciałem bardzo podziękować panu za informację interesującą, ale... Kiitoksia. Minä haluan kiittää tästä kiinnostavasta vastauksesta Kuitenkin komission jäsen keskittyi vain kouluihin. Minä haluaisin sanoa, että raja-alueilla on yritetty luoda myös yliopistoja. Esimerkiksi Saksan ja Puolan raja-alueella meillä on lähellä Frankfurtia yliopisto. Te mainitsitte monia rahoitusvälineitä. Haluaisin kysyä, suunnitteletteko tämän tyyppisille yliopistoille myös tukea, näille yliopistoille, joita on perustettu siis raja-alueille? Kiitoksia sitten komission jäsen. Măsura în care universitățile sunt capabile să uh, mitä tulee yliopistoihin ja siihen, miten yliopistot voivat uh, hakea tällaisia hankkeita, jotka ovat mukana elinikäisessä oppimisen ohjelmassa vuodelle 2007-2013. Jos ne voivat hakea tällaisia hankkeita, niin Euroopan unioni on valmis niitä tukemaan. Monia hankkeita on jo rahoitettukin Euroopan komission toimesta. Ja siinä on mukana kumppaneina monia yliopistoita eri puolilta Euroopan unionia – Eli vastaukseni tähän on ehdoton kyllä. Eli se hanke, jota haetaan, niin sen laatu määrää tämän asian. Thank you. Herr Rübig, bitte. Kiitoksia, Herr Rübig. Ja, danke, Herr Kiitoksia, puhemies. Kysymys liittyy siihen, että meillä on paljon Erasmus-ohjelmia opiskelijoille, nuorille yrittäjille ja myöskin toimittajille – Katsotteko, että Erasmus-ohjelma voitaisiin yhdistää tähän, jotta raja-alueiden viestintää voitaisiin parantaa? Ja mihin asettaisitte tässä kysymyksessä painopistealueet? Kiitoksia. Uh, răspunsul este categoric da. Uh, ceea ce a început, și mă refer la programul Erasmus, ca... Vastaus on ehdottomasti kyllä. Eli mitä kun tässä puhutaan Erasmuksesta ja noin 20 vuotta sitten Erasmus <clears throat> oli sellainen ohjelma, jota Euroopan unionissa eri toimijat eivät katsoneet myönteisellä mielellä, mutta se on kuitenkin tällä hetkellä yksi menestyksekkäimmistä EU-ohjelmista. Ja minä olen ollut vierailulla monissa paikoissa, en vain jäsenvaltioiden pääkaupungeissa, vaan myös monilla EUn muilla alueilla ja sitä kautta olen pystynyt huomaamaan, minkälainen positiivinen vaikutus tällä ohjelmalla on ollut. Ja joku mainitsi jo aikaisemmin Puolan ja Saksan yliopistojen ongelmat. Ja minä muistankin hyvillä mielin sen, että olin vierailulla Varsovan yliopistossa – ja huomasin, että siellä oli aika paljon saksalaisia opiskelijoita. Ja he olivat siellä erasmus vaihto opiskelijoina tai Erasmus-ohjelman kautta ja pystyivät siellä saamaan tietoa öö, puolalaista kulttuurista ja oppimaan puolan kieltä. Eli tämä on niin sanottua interkulturaalista tietoa, kulttuurien välistä tietoa. Ja Vastaukseni lopuksi haluaisin sanoa, että komission puheenjohtaja Barroso mainitsi sen, että tulevana aikana on tarkoituksena tukea sellaisia aloitteita, jotka joiden tarkoituksena on konsolidoida nuorten liikkuvuutta, jotta voidaan tällaisia taitoja, jotka ovat tärkeitä, lisätä for your time and for your... Kiitoksia komission Orban ajastanne ja vastauksistanne. Kiitoksia. Ja sitten pyytäisin, että komission jäsen Kallas tulisi paikalleen. máme zde další otázku, tu pokládá pan Nikolaos Hauntis. Seuraava kysymys on Huntisilta ja sen aihe on komission piittaamattomuus Siemens-yhtiötä koskevan skandaalin tutkimisesta. Komission jäsen, olkaa hyvä. Mr. President, honorable members. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Komissio tietysti on hyvin tarkoin seuraa kaikkia näitä korruptiotapauksia eri puolilla Eurooppaa, mutta mitä Siemensiin tulee ja kaikkiin sen ympärillä oleviin asioihin, siis koko niiden juttujen joukko, jotka suoranaisesti tai epäsuorasti koskevat siimesiä, niin EUn osuus niissä on hyvin rajallinen. Mitä neljään eri juttuun tulee, niin parhaillaan Olafin tutkima asia, joka suljettiin vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä. Se koski ulkoista apua, tukea ja sitä oikeudellisesti seurataan Saksassa ja Olaf seuraa hyvin läheltä oikeustoimia tai oikeuskäsittelyä tässä maassa. Toinen Olafin tapahtuma, joka koskee projekteja, joita Euroopan investointipankki on rahoittanut, sitä tutkitaan parhaillaan, koska siinä on kysymys julkishankinnoista. Kolmas juttu, jossa on kysymys Euroopan investointipankin rahoittamista, projekteista. Sitähän Olaf parhaillaan arvioi sen päättämiseksi, onko tarpeeksi vakavia petosepäilyjä, jotka haitallisesti vaikuttavat EUn rahoitusintresseihin. Näiden arvioiden perusteella Olaf päättää, onko oikeusjuttu avattava tai käynnistettävä näissä asioissa ja Espanjan korkeimman tuomioistuimen päätös marraskuulta 2008, siinä oli kysymys rakennerahastoista ja Siemensen alun perin oli siinä mukana. Sitä kansalliset viranomaiset 90-luvun puolivälissä tutkivat ja käynnistivät oikeustoimet ja se on, sitä olla Uklaf on hyvin läheisesti ensin Uklaf seurannut 90-luvun puolivälistä ja Olaf nyt ja tässä on kysymys siitä, että useat tuomittiin vankeuteen tai sakkoihin, mutta pitäisi myös huomata, että tässä tapauksessa Siemens on vapautettu syytöksistä. Madridin rikostuomioistuimen päätöksellä kesäkuussa 2006. Joten yleiskuva on siis Olaf is not the... Kuten kaikissa tällaisissa asioissa, Olaf ei ole mikään oikeuden täytäntöönpanoagentuuri, vaan toimii hyvin läheisesti eri jäsenvaltioiden kanssa, jotka se seuraa hyvin läheisesti kaikkia niitä tapauksia, joissa EU-varat ovat tavalla tai toisella mukana. Tai, tai siis joita on tutkittu. Tämä on yleiskuva ja Olaf osallistuu myös hyvin laajasti kansainväliseen yhteistyöhön, eli toimii yhdessä kaikkien muiden kansallisten elinten kanssa petoksen, petosten torjumiseksi ja rahojen väärinkäytön torjumiseksi, siis silloin kun kysymyksessä ovat sellaiset varat, jotka on tarkoitettu humanitaariseen apuun tai muihin hankkeisiin. Jos arvoisella jäsenellä on sellaista aineistoa, joka olisi asianmukaista tässä tapauksessa, niin komissio varmasti toimittaisi sen edelleen Olafille, joka arvioi sen ja tekee sitten asianmukaiset päätökset sen oman mandaatin mukaisesti. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Sitten herra Hauntis. Kiitoksia herra puhemies, herra komission jäsen se vaikutelma, mikä Kreikassa on syntynyt tästä skandaalista, joka on tuotu myös lehdistöön, on se, että skandaali on ollut vielä voimakkaampi sen jälkeen, kun hallinto-oikeuden päätös tuli, jossa sanottiin, että Christos Sorakos, joka on suurin vastuussa oleva henkilö, häntä ei voida palauttaa Saksasta Kreikkaan. Ja näinpä asia nähdään tällä tavalla Kreikassa. Tässä on ollut paljon pimeää rahaa, erilaisia muita hämäriä toimia. Ja sitten kyse on näistä julkisista tarjouksia, jotka on siis maksettu pimeällä rahalla, vaikuttaa siltä, että tätä on nyt sitten ikään kuin katsottu sormien läpi ja keskustelu on ollut hyvin voimakasta Kreikassa. Nyt puhutaan siitä, että teillähän on velvollisuus suojella eurooppalaisten veronmaksajien rahoja. Mitä tulette siis tekemään, jotta voidaan tehdä sen eteen, mitä voidaan tehdä sen eteen, että tällaista oikeutta ei louka? In my niin komission se, mitä tehdä. For budget discharge, I will soon appear. Mitä vastuusvapauteen tulee ja vastuuseen siitä, niin tulen hyvin pikaisesti parlamentin budjettivaliokuntaan kertomaan siitä, mitä tehdään, jotta voitaisiin suojella ja varmistaa eurooppalaisen rahan käyttö oikein. Eli tässä on kysymys hyvin laajoista aiheista. Ja vielä kerran, jos teillä on jotakin tosi näyttöä siitä, miten rahoja on väärinkäytetty yhteisrahoitetuissa hankkeissa, niin mielelläni välitän tämän edelleen ja olen varma, että DG Regio ja muut kumppanimme mielellään ottavat vastaan tällaista tietoa ja voin vakuuttaa teille, että tällaista tietoa käsitellään hyvin vakavasti mutta mitä mahdolliseen henkilön luovuttamiseen yhdestä jäsenvaltiosta toiseen tulee, niin tämähän on tietysti sellainen asia, joka on aivan selvästi jäsenvaltioiden käsissä. Ja Olaf ja pääjohtaja hän omalla vastuualueella niin ei voi tehdä mitään tällaisen ratkaisun helpottamiseksi, mitä tulee siis kyseisen henkilön luovuttamiseen maasta toiseen. Kiitos. Now we can move forward. Kiitoksia. Sitten seuraava kysymys. Sen esittäjä on Mitchell ja aiheena on savukkeiden salakuljetus ja tulot. Member, Mr. President, for this, this question. Kiitos paljon hyvät jäsenet ja hyvä puhemies äh, tästä kysymyksestä. Ja tätä kautta pystyn kääntämään nyt huomionne tähän todella suureen aiheeseen, joka vaikuttaa negatiivisesti jäsenvaltioiden budjetteihin. Ja tämä on asia tietysti, jos jäsenvaltiot toimivat, mutta yhteistyö jäsenvaltioiden välillä on hyvin tärkeää. Ja myös meidän Olafimme toimii aktiivisesti. Ja sillä on tärkeä rooli, kun taistellaan kansainvälistä savukkeiden salakuljetusta vastaan. Ja Olafilla on myös selkeä strategia ja ja minun täytyy ensinnäkin sanoa, että Olaf tukee lainvalvontaviranomaisia Euroopan unionissa kaikkialla ja organisoi ja koordinoi Euroopan laajuisia operaatioita, kuten Diabolo 2007, joka taisteli Kiinasta tulevaa salakuljetusta vastaan, ja Mudan operaatio 2008, jossa taisteltiin postitse tapahtuvaa savukkeiden salakuljetusta vastaan. Ja sitten Diabolo 2, jonka tavoite oli samalla, sama kuin Diabolo 1 syyskuussa 2009. Eli tiedustelutietoa Olaf tarjoaa ja toimii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tällä alalla, jossa siis tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja Olaf osoittaa tässä, että yhteistyötä pitäisi vahvistaa. Mutta myös minun on todettava, että tämän viiden vuoden aikana Olaf on toiminut mukana ja tässä on ollut kaksi tärkeää tapahtumaa. Philip Morris ensinnäkin ja sitten Japanin tupakkosopimus vuonna 2007, jossa suurimmat tupakkayritykset myönsivät, että heillä on ollut tiettyä puutteellisuutta, mitä tulee tupakan reilun kauppaan ja miten tämä liittyy myös Euroopan budjettiin. Ja myös olemme olleet läheisessä yhteistyössä, kun on taisteltu tupakan salakoitusta vastaan. Ja nyt näiden kahden sopimuksen allekirjoittamisen myötä yhteistyö vahvistuu ja me jatkamme yhteistyötä tällä vaikealla saralla. Ja kun meillä on nämä kaksi tärkeää sopimusta, niin tämä, tämän alan maisema on ikään kuin hieman muuttunut ja edistystä tapahtuu. täällä jäsenen esille ottama kysymys kolmansien maiden kansalaisten käsittelystä ja tämä on mielenkiintoinen kysymys, jotta koordinoidaan näiden sopimusten pohjalta ja, ja EU-ssa näitä e-, Olafin töiden pohjalta monia asioita on viety oikeuteen ja niissä on ollut mukana myös Euroopan unionin kansal- laisia, ja kun on salakuljetettu savukkeita Euroopan unioniin. Eli tässä on kyseessä nyt maailmanlaajuinen yhteistyö, ja minä voisin ottaa esille esimerkkejä, kuten vaikka yhteyshenkilömme Kiinassa. Eli haluamme vahvistaa tätä yhteistyötä ja taistella tupakan salakuljetusta vastaan. Kiitoksia, Mitchell. Puhemies, kiitos. Haluaisin kiittää komissiota. Jos nyt jätetään huomioon työpaikat, jotka ovat uhattuina. Tämän terveysvaikutukset ovat merkittäviä. Valtaosa henkilöistä, jotka on tuotu sairaalaan Irlannissa, joutuvat siellä tupakoinnin vuoksi. Ja monissa muissa jäsenvaltioissa tilanne on sama. Tämä ei mitenkään vaikuta näihin kustannuksiin, joita tarvitaan näiden milja- hoitoon. 9,5 miljardia euroa on lukema, josta on puhuttu, kun puhutaan laittomasta kaupasta EUn alueella savukkeiden salakuljetuksen kautta. Ja 97 prosenttia siitä jää huomaamatta. Eikö komission pitäisi nyt laatia laajamittainen lähestymistapa ja pitäisi myöskin miettiä sitä, että rannikkovartiosta puuttuisi näihin ongelmiin? Thank you very much. Um... I just recently visited... Kiitos. Kävin äskettäin Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa, jossa tupakointia ei ole kielletty. Ja todella siellä huomasin, kuinka suuri ero on, jos ajatellaan Euroopan unionia, jossa ei tunne tupakan tuoksua julkisilla paikoilla ainakaan. Joten otaksun, että tämä on tärkein askel tosiaan välttää kaikkia terveysvaaroja. Mitä tulee sitten äh, tupakan salakuljetuksen vastaiseen toimintaan käyttämällä kaikkia lain valvonta äh, viranomaisia. Niin tämä on tietysti hyvin tärkeä painopistealue, mutta sitten se, että tosiaan voidaan äh, sieltä saada takavarikoida nämä salakuljetetut savukkeet, niin se on tietysti rajavartioston tai rajaviranomaisten tehtävä. Olen esimerkiksi käynyt satamassa, jossa oli hyvin hieno, hienostunut laitteisto, jolla pystyttiin laittomat savukkeet sieltä tunnistamaan. Tämä on tietysti jäsenvaltioiden tehtävä. Voimme ainoastaan olla apuna, voimme toimittaa tietoa. Meillä on hyvin paljon eriko- erityisiä mahdollisuuksia auttaa jäsenvaltioita ja teemme kaiken mahdollisen. Mutta se, että tietysti voitaisiin saada tällaiset erät kiinni, niin se tietysti on jäsenvaltioiden kyseisten asianomaisten viranomaisten tehtävä. Peter on vielä kysymys. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen savukkeiden saalikuljettamisessa on kolme asiaa. Rahoitus, tavara ja sitten myöskin tähän liittyvät asiakirjat. Voisiko kuvitella, että rahoitusvirrat, jotka tunnetaan, jotka syntyvät tästä, että niitä voitaisiin jollain tavalla verottaa. Meillä voisi olla jonkinlainen transaktiovero, ja tässäkin tässä ei veroteta tätä tavaraa tai näitä kuljetusasiakirjoja. Näin on toimittu esimerkiksi Sveitsin kohdalla, ja mielestäni tämä olisi hyvä keino, jota tulisi pohtia. Thank you. I, I, I agree that this is very important. Olen yhtä mieltä, että tämä on hyvin tärkeä asia veroviranomaisille. Euroopassahan on aika suuri valmistevero tupakalla, tupakkatuotteilla mutta kokemuksestani toimiessani Philip Morrisin eh, sopimuksen kanssa ja toisen sopimuksen kanssa, kun kyseessä ovat eh, suuret eh, tuottajat, tupakan tuottajat, niin en osaa kyllä sanoa Sveitsistä – Meillä ei ole mitään indikaatiota siitä, että se ei toimisi mitenkään erityisen ongelmallisesti tässä asiassa, kun ajatellaan laittoman savukekaupan uhkia. Eli jos saamme jotain tällaisia tietoja, niin tietysti otamme sitten yhteyden Sveitsin viranomaisiin. Thank you, Commissioner. We had a... Kiitoksia komission jäsenestä. Meillä oli toinen kysymys, mutta Hans-Peter Martin ei ole paikalla. Eli meidän täytyy hypätä tämän kysymyksen yli. Eli kiitoksia ajastanne ja vastauksistanne. Ja pyytäisin, että Sefcovic tulee paikalleen. Vítejte, pane komissari. Eli tervetuloa parlamenttiin komission jäsen. Meillä on useita kysymyksiä teille. Ensimmäisen kysymyksen esittää Maria Badia Kuche, ja sen aihe on opetus EUn uudessa poliittisessa strategiassa. Honorable member, members of the parliament, ladies and gentlemen, thank you very much for that question. Kiitos puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitos kysymyksestä, koska se on hyvin asianmukainen näinä päivinä. Ja haluaisin tosiaan tässä korostaa tätä Lissabonin strategiaa ja sitä, jota työtä, jota komissio on jo vuosia tehnyt, mitä tulee Euroopan korkeamman koulutuksen nykyaikaistamiseen. Ja ennen kaikkea tässä on keskitytty kolmeen eri asiaan. Oppisuunnitelma, rahoitus ja innovaatioopetus. opetus tässä on kysymys Bolognan prosessista, jolla yritetään saada aikaan korkean koulutuksen alue Eurooppaan vuoteen 2020 mennessä. Kuten tiedätte, niin Bolognan prosessi ei ole komission aloite, vaan 46 eurooppalaisen maan aloite. Ja komissio tunnistaa, tunnustaa tämän erittäin suuren merkityksen, koska se tietysti on hyvin merkityksellinen, mitä sen omaan korkeamman asteen koulutuksen uudistamiseen, uudistamishankkeeseen tulee. Mitä tulee joihinkin aloitteisiin viime vuonna, haluaisin mainita esimerkiksi sen, että tietokolmiota halutaan kehittää siten, että perustetaan Euroopan innovaatioteknologiainstituutti. On kysymys myös koulutuksen tunnustamisesta eri puolilla Eurooppaa, Euroopan kvalifikaatioista, elinkäistä oppimisesta, tutkimusten siirtämismahdollisuuksista, molemminpuolista tunnustamisesta tai sitten siitä, millä tavalla on haluttu tukea Euroopan ammattikoulutusta ja jatkokoulutusta. Yksi tarkoitus on saada aikaan korkeakoulutus vertailukelvollisemmaksi ja on kysymys myös siitä, millä tavalla, eh, tai parhaillaan pyritään luokittelemaan korkeamman koulutuksen eri oppilaitokset. Mitä tulee tämän päivän ja tulevaisuuden työmarkkinoihin ja haasteisiin, joita nämä edustavat ennen kaikkea nuorelle sukupolvelle. Olemme siksi esittäneet ohjelman jolla saataisiin aikaan tällainen yliopistojen business forum, jolla käydään hyvin tärkeää kokemusta ja tiedonvaihtoa akateemisen maailman ja yritysten välillä. Mitä tulee Euroopan korkean koulutuksen alueeseen, niin on olemassa vast- osallistuvien maiden välillä yksimielisyys siitä, että paljon on jo saatu aikaan ja vuodesta 1999. Projekti ei pääty vuonna 2010, vaan se jatkuu ainakin vuoteen 2020. Nyt komission näkökulmasta Bolonian prosessin pitäisi tulevina vuosina keskittyä siihen, millä tavalla voidaan vaihtoa, liikkuvuutta korkeassa koulutuksessa parantaa siten, että ihmisillä olisi samanlaiset yhtäläiset mahdollisuudet korkean koulutukseen. Ja on kysymys myös globaalin ulottuvuuden kehittämisestä, mitä tulee Euroopan oppilaitoksiin ja e uusiin tai kumppaneihin kaikkialla maailmassa. Kiitos. Kiitoksia sitten Rova Badia. Kiitoksia puhemies. Herra komissaari, kiitokset paljon. Nyt minulla on toinen kerta tänään mm, ilo ja kunnia te esittää teille kysymyksiä ja saada niin vastauksia. Kuuntelin sanojanne ja olemme samaa mieltä kyllä Bolonian prosessista. Kysymykseni meni hieman pitemmälle tulevaisuuteen, välittömään tulevaisuuteen eikä, ja sitten myös vähän sitäkin pitemmälle, koska tämä talouskriisi, jossa nyt olemme, johtaa siihen, että eri sektoreilla, jotka ovat jo kypsiä sektoreita, ei tuoteta uusia työpaikkoja. Nyt tarvitaan siis uudenlaista taloutta näiden uusien työpaikkojen luomiseksi. Ja kysymykseni onkin, miten tämä uusi tilanne, jossa olemme ja jota olemme käynnistämässä ja jota pyrimme siis luomaan, miten se käy yhteen näiden tutkimusten kanssa, yliopistotoiminnan kanssa ja näiden mainittujen muiden tahojen kanssa. Ja, kuten, ja miten sitten voimme käynnistää tätä Kööpenhaminan prosessia näiden asioiden valossa? Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä asiasta. Kiitoksia. Kiitoksia. I think that you, uh, again... no, te otitte hyvin tärkeän ongelman esille. Siitä jo puhuttiin tänä aamuna. Eli nyt Euroopan unionissa on 78 miljoonaa, jolla on hyvin alhainen taitotaso. Ja on selvää, että ja tässä aikataulussa, jonka olemme määrittäneet itsellemme 2020, meillä ei ole yhtä paljon työpaikkoja ihmisille, joilla on vain näitä perustaitoja. Siksi on erittäin tärkeää, että valmistaudumme tähän aikaan. Meidän täytyy vahvistaa ja uudenaikaistaa opintojärjestelmäämme ja meidän täytyy edetä ja analysoida ja miettiä, mitkä olisivat ne uudet taidot, millaisiin työpaikkoihin meidän täytyy valmistaa erityisesti nuorta sukupolvea, mutta myöskin keski-ikäistä sukupolvea. Ja siksi haluamme jatkaa käynnissä olevaa tutkimusta strategisissa puitteissa – opinto- ja koulutus 2020. Meidän täytyy tehdä poliittista yhteistyötä ja vahvistaa vastavuoroista oppimista. Tämä on yksi puitteista, joissa haluamme jatkaa yhteistyötä koulutuslaitosten ja yritysten kanssa. Meidän täytyy miettiä, mitä tulevaisuudessa vaaditaan kaikkeen ja minkä tyyppisiä taitoja yhdistelmiä tarvitaan vuonna 2020. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia. Sitten Mitchellillä on kysymys. Thank you, Mr. President, and uh, thank the Commissioner for his reply. Kiitos ja kiitos komissaarille vastauksesta. Tietysti koulutus on etupääsiäisen hallitusten asia, mutta on yksi asia, jota komissio voisi koordinoida eh, jonkin, eh, sitä, että saataisiin päätökseen tällainen koulutusjärjestelmän apartheid. Jos ajatellaan nimittäin, että kolmannen asteen koulutukseen kaikilla ei ole pääsyä. Minä voisin esimerkiksi ottaa esille tiettyjä alueita Dublinissa, jossa kaikilla ei ole pääsyä kolmannen asteen koulutukseen. Eli voisitteko luoda jonkinlaiset standardit niin, että kaikilla olisi pääsy tällaiseen koulutukseen, niin että tällainen koulutusapartheid loppuisi? You, uh, you, you started your question with a very uh, clear answer. Niin, te analysoitte sitä, että on kompetenssien ja työn jakoa, mutta on selvää, että komissio vahvasti tukee kaikkia ponnisteluita, joilla voidaan lisätä korkeakoulutuksessa olevien määrää. On selvää, että meidän täytyy parantaa koulutuksen tasoa, meidän täytyy laajentaa paikkoja korkeakoulutukseen. Vain tällä tavalla voimme säilyttää Euroopan talouden terän ja pitää kiinni vauraudesta ja korkeista elinolosuhteista, joita meillä on Euroopassa. Siksi komission ja jäsenvaltioiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä näissä kysymyksissä. Myöskin opiskelijoiden, jotka tulevat vaikeasta sosiaalitaloudellisesta taustasta, saisivat reilut mahdollisuudet ja pääsisivät korkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen piiriin. Madame Tika. Kiitoksia sitten Tikau. Thank you, Mr. Uh, president. Uh, thank, uh, Mr. Commissioner. Kiitos puhemies, komission jäsen. Kun lähdette koulusta, niin silloin EU ei voi kestävästi kehittyä, jollei se investoi innovaatioon ja tutkimukseen. Vain viisi jäsenvaltiota investoi yli 2 prosenttia BKTstä tutkimukseen ja innovaatioon talouskriisin vuoksi jäsenvaltioiden BKT ja yhteisön budjetti, niitä on leikattu, joten tutkimus- ja, koulutus, tutkimus- ja koulutusbudjettiahan jatkuvasti tulevina vuosina leikataan. Jotta Eurooppa voisi säilyttää teränsä, niin meidän on innovaatiota ja tutkimusta kannustettava mitä toimia jäsenvaltiot voivat tehdä, jotta minimitaso näissä investoinneissa voitaisiin tulevina vuosina taata. Thank you very much. Kiitokset komission jäsen. You're absolutely right that uh, the... Olet täysin oikeassa. Olette täysin oikeassa. Eli on korkea prosentti eh, niille, jotka päättävät koulun kesken. ja me haluaisimme saavuttaa tietyn tason vuoteen 2020 mennessä. Ja, mutta tähän ei varmaankaan päästä, sillä 10 prosenttiin ei päästä, sillä tällä hetkellä prosenttiluku on 15 ja se ei äh, esittele hyvin sitä, minkälaista laadukasta koulutusjärjestelmää tarvitsisimme ympäri Euroopan. Jos ajatellaan nykyistä tilannetta, ja sitä, että kansalliset hallitukset ovatkin erityis- eri asioissa ottaen huomioon esimerkiksi rahoitus ja esimerkiksi järjestelmänä voi olla se, että pyritään pitämään kiinni julkisesta taloudesta ja äh, budjetista keskustellaan paljon, mutta minkä pitäisi olla painopistealue, mitä asiaa pitäisi painottaa – Komission puolelta on aina korostettu vahvasti sitä, että on tarpeen pitää kiinni tietystä innovaation ja tutkimuksen ja koulutussektorin rahoitustasosta, sillä tällä tavalla voimme pitää kiinni kilpailuedustamme ja pystymme valmistautumaan kohti tulevaisuutta niin, että meillä on korkeatasoisia työntekijöitä, jotka pystyvät korkeatasoisiin suorituksiin tulevaisuudessa. Eli komissio vetoaa siihen, että koulutusta rahoitettaisiin ja koulutukseen liittyviä aktiviteetteja ja tutkimusta ja innovaatiota rahoitettaisiin korkeimmalla mahdollisella tasolla, vaikkakin taloudellinen tilanne olisi hankala. Thank you. Now we have... Kiitoksia. Sitten on toinen kysymys teille komission jäsen. Sen esittäjä on Tikau. Ja aihe on toimenpiteet nuorten korkealaatuisen koulutuksen saatavuuden takaamiseksi, opiskelujen jatkamisen kannustamiseksi ja auttamiseksi sekä työmarkkinoille pääsyn helpottamiseksi. Very much, Mr. Mr. President. Kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet puhuin osittain tästä edellisessä vastauksessani, mutta on hyvin selkeä, selvää, että tämä on tärkeä kysymys. Ja yritän korostaa muutamia muita tietoja, kun vastaan tähän kysymykseen. Kuten tiedätte, artiklojen 149 ja 150 mukaan EU-sopimuksesta, mitä tulee koulutuksen sisältöön ja järjestämiseen, se on jäsenvaltioiden vastuulla. Ja jäsenvaltioiden täytyy päättää opetuksen sisällöstä kaikilla koulutuksen ja opetuksen tasoilla, mutta komissio kuitenkin on todennut, että tämä kysymys on merkittävä ja se tukee jäsenvaltioita, kun ne uudistavat ja käyttävät uutta avointa koordinaatiomenetelmää. Vuoden 2006 suositukset, jotka liittyvät tärkeimpiin kompetensseihin elinikäisessä oppimisessa, siinä on määritelty nämä tärkeimmät kompetenssit, joita nuorten tulisi kehittää koulutuksen alkuvaiheessa, jotta päästäisiin tasolle, jolla he pärjäävät aikuisiellä ja joiden avulla he pystyvät kehittämään hyviä taitoja työelämässä. Mielestäni meidän tulisi myöskin tästä näkökulmasta tarkastella näitä strategisia puitteita eurooppalaiselle yhteistyölle koulutuskysymyksissä vuoteen 2020 mennessä. Ja haluaisin korostaa vielä sitä, että painopistealueena ensimmäisessä syklissä tässä ohjelmassa komissio pyrkii kehittämään jäsenvaltioissa sitä, että parannetaan lukutaitoja, matemaattisia taitoja, luonnontieteitä ja Tietysti pitää myöskin intensifioida työtä ja vähentää koulunsa keskeyttävien määrää. Kööpenhaminan prosessilla Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat yhä enemmän yhteistyössä ja jakavat kokemuksia ja vahvistavat yhteyksiä ammattikoulutuksen ja työmarkkinoiden välillä, ja tällä tavalla nuorten on helpompi päästä työmarkkinoille houkuttelevuuden lisääminen ja ammattikoulutuksen lisääminen on hyvin tärkeä prioriteetti ja haluamme edistää elinikäistä oppimista ja siihen liittyvää politiikkaa, jotta Euroopan työvoima on joustavaa ja että se pystyy mukautumaan työmarkkinoiden muutoksiin. Sitten muutamia ohjelmia. Leonardo da Vinci. Ohjelma on myöskin hyvin tehokas väline, jotta nuoret pääsevät työmarkkinoille. Tämä liittyy lähinnä harjoittelijoihin ja muihin nuoriin työmarkkinoilla. Ja tämän ohjelman ansiosta he voivat osittain suorittaa harjoittelunsa toisessa maassa. Tulokset ovat olleet hyvin myönteisiä, koska tietysti oleskelu ulkomailla parantaa taitojen kehittymistä. Se parantaa myöskin kielitaitoa ja kulttuurien välisiä taitoja. Mainitsen vielä tämä Erasmus-ohjelma, mutta hiukan eri valossa, koska olemme lähinnä puhuneet näistä vaihdoista, opiskelijavaihdoista yliopistojen välillä. Mutta vuodesta 2007 Erasmus-ohjelma on tukenut myöskin opiskelijoiden sijoittamista yrityksiin. Ja alun jälkeen tämä ohjelma on ollut hyvin menestyksekäs koska jo ensimmäisen toimintavuoden aikana 20 000 opiskelijaa menivät yrityksiin ulkomaille ja yli 15 000 yritystä oli mukana tässä ohjelmassa. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten voimme vahvistaa valmistuvien työllistymistä ja myöskin voimme vahvistaa yritysten ja yliopistojen välisiä yhteyksiä. Me olemme jo keskustelleet Bologna-prosessin myönteisistä vaikutuksista opiskelijoiden liikkuvuuteen ja yhteistyöhön yliopistojen välillä korkeakoulutusalalla. Ja siksi en nyt enää toista sitä, mitä sanoin muutama minuutti sitten. Lopuksi haluaisin vielä korostaa, että komissio tietää, millaisia vaikeuksia nuorilla on, kun he ovat tulossa työmarkkinoille – Myöskin Lissabonin strategian puitteet työpaikkojen osalta sekä komissio että neuvosto ovat erityisesti korostaneet sitä, että pitää parantaa nuorten työllisyystilannetta. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tähän hyväksymällä nuorison suunnitelman vuonna 2005. Meidän pitää kehittää, keskittyä enemmän nuorten työllisyyteen, opiskeluun ja yhteiskuntaan yleensäkin. Mutta alun lupaava kehitys kuitenkin nyt pysähtyi johtuen tämänhetkisestä talouskriisistä. Pitää paikkansa, että nuoret ovat erityisesti kärsineet, koska he ovat ensimmäiset, jotka menettävät työpaikkansa tämänhetkisissä olosuhteissa. Mitä tulee vuoden 2009 kesäkuun tiedonantoon, Komission rohkaissut työmarkkinaosapuolia ja jäsenvaltioita, että nuoret huolimatta tämänhetkisestä kriisistä pääsisivät laadukkaaseen koulutukseen ja opetukseen ja erityisesti myöskin laadukkaisiin harjoittelupaikkoihin. Kiitos. Any Kiitoksia. Haluaako Tika vielä jotain selvityksiä? Thank you, Mr. Commissioner, for... Kiitos puhemies, kiitos komissaari ja vastauksesta on olemassa se vaara, että nuoret hyvin vaikeasti löytävät työpaikan ja silloin heidät pakotetaan työttömyyteen pitkiksi ajoiksi. Komission pitäisi pitää huolta siitä, että nuorisolla olisi mahdollisuus osallistua koulutukseen niin, että he eivät olisi heikossa asemassa tai väliinputojia – koska vaaditaan vähintään 50 vuoden koulutus. Ja mitä komissio ajattelee tästä? Thank you. Uh, thank you very much. You're absolutely right that... Kiitos, olet aivan oikeassa. Nykyisissä olosuhteissa komission ja jäsenvaltioiden pitää olla luovia, kun pyritään parantamaan nuorten olosuhteita ja sitä, miten he pystyvät pitämään kiinni työpaikoistaan tai jos ovat menettäneet työpaikkansa, miten saataisiin koulutettua heitä paremmin tulevia mahdollisia työpaikkoja varten. Komissio on läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja asiantuntijoiden kanssa. Ja nykytilanteessa me kohdistamme työmme kolmeen alaan. Kuinka voidaan käyttää tämä aika Ensinnäkin, kuinka voidaan käyttää tämä aika sillä tavalla, että nuoret saavat perustaidot ja osaamisen, kuinka saadaan kor- korkealaatuista koulutusta ja kuinka tarjotaan korkealaatuinen opetus kouluissa. Nämä ovat kolme hyvin tärkeää ehtoa sille, että voidaan valmistaa nuoria pääsemään tämän vaikean ajan yli ja valmistaa heitä heitä sitä varten, kun kriisi astuu syrjään ja uusia työpaikkoja luodaan. We go to Kiitoksia. Sitten kysymys numero 30. Vapaaehtoistyö ja urheilu. Ja kysymyksen esittäjä on Liam Aylward. Ja komission jäsen vastaa tähän. And thank you very much uh, for the question because uh, Kiitos kysymyksestä, koska vapaaehtoistyö ja kolmannen sektorin toiminta on erittäin tärkeää EUn politiikassa. Jos ajatellaan sitä hyötyä, mitä se merkitsee yhteiskunnalle, kohesion, demokratian, kansalaisuuden ja erilaisten taloudellisten arvojen mielessä. Vapaaehtoistyö antaa mahdollisuuden epämuodolliseen koulutukseen – siihen, että saadaan tunnustus. Se, että osallistutaan vapaaehtoistoimintaan monella sektorilla, on tietysti erilaisia rakenneominaisuuksia, jotka ovat erityisiä nimenomaan urheilulle. Mitä tulee esimerkiksi sen järjestämiseen, hallinnointiin uusissa jäsenvaltioissa. Tämä on tietysti perustavaa laatua silloin, kun halutaan tukea näitä urheilurakenteita. Mitä tulee vapaaehtoistoimintaan, niin se on jatkuvasti EUn poliittisella tasolla tunnustettu. Vuoden 2007 valkoisessa kirjassa urheilusta komissio ennen kaikkea tunnusti vapaaehtoistyön roolin yhtenä yle, yhteisenä eurooppalaisena elementtinä, mitä tulee lähestymistapaan urheilun suhteen. Pierre de Coubertin pyrkii edistämään vapaaehtoistoimintaa urheilussa ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen toimintaa ja hyvien käytänteiden vaihtoa epävirallisessa työryhmässä myös, mitä tulee näihin ei-voittoa tavoitteleviin järjestöihin. Mitä tulee kansalaisten Eurooppaan ja Youth in Action-ohjelmiin, Uusi tutkimus vapaaehtoistoiminnasta käynnistettiin keväällä 2009 ja siinä kuvataan vapaaehtoistoimintaa kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Ja tässä syvällisesti analysoidaan mahdollisuuksia ja haasteita ja kaikkea tätä seuraa suositukset Euroopan jäsenvaltioille ja kansalaisjärjestöille ja urheilujärjestöille. Tuloksia odotetaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Varmasti tulemme saamaan ne lähiviikkoina. Uskomme, että tämän tutkimuksen pitäisi lisätä ymmärtämystä vapaaehtoistoimintaa kohtaan urheilussa sekä mitä tulee yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin termeihin ja vastaamalla poliittiseen tilaukseen, mitä tulee näihin urheilurakenteisiin EU-yhteydessä. Mitä lainsäädäntötoimintaan tulee, niin komissio aikoo myös edistää vapaaehtoisuutta eurooppalaisen vapaaehtoisuuden vuoden aikana vuonna 2011. Edellyttäen, että Lissabonin sopimus tulee voimaan, uudet määräykset, jotka koskevat urheilua, jossa ennen kaikkea viitataan urheilurakenteisiin ja vapaaehtoistoimintaan EU-tasolla. Kaikki tämä tietysti vaatii uusia uutta harkintaa. Komissio aikoo pitää järjestää konsultaatiota kaikkien sidosryhmien kanssa politiikan ja sopivien aloitteiden aikaansaamiseksi niin siten, että niillä olisi selkeää EU-lisäarvoa. Kiitos. Mr. Edward Kiitos. Sitten Elwardilla on lisäkysymys. Kiitoksia Peri puhemies, haluaisin kiittää komission jäsentä siitä, että hän viittasi tähän urheilun valkoiseen kirjaan, joka on mielestäni hyvä. Mutta viittaisin ylipainoon, joka on yksi vakavampia terveysongelmia Euroopassa tällä hetkellä. On arvioitu, että 22 miljoonaa ylipainoista lasta EU:ssa ja niistä 5,5 miljoonaa ovat vakavasti ylipainoisia. Lasten ylipainoisuuden lisääntyminen on erittäin huolestuttavaa ja lasten ylipainoisuus liittyy myöskin ylipainoisuuteen aikuisijällä näihin ongelmiin pitää puuttua mahdollisimman varhain. Ja miten komissio aikoo yhdistää vapaaehtoistyön urheilussa siihen, että vastustetaan lasten lisääntyvää ylipainoisuutta EU:ssa ja jäsenvaltioissa? Ja onko mitenkään mahdollista, että voitaisiin järjestää koulutusohjelma, jotta voitaisiin varmistaa, että tämä viesti menee jokaiseen jäsenvaltioon Euroopassa. Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Thank you, thank you very much and thank you for... Kiitos ja kiitos siitä, että otatte esille tämän hyvin tärkeän aiheen, joka tietysti hieman on yhteydessä tähän jatkokysymykseen, mutta uskon sataprosenttisesti teihin, mitä tulee lasten vakavaan liikalihavuuteen ja myöhemmin sitten aikuisten liikalihavuuteen – ylipainoon. Se on yksi erittäin kiireellistä ongelmista, joka meillä on edessämme Euroopan unionissa. Ja aion myöhemmin puhua niistä tutkimuksista, jotka olemme jo saattaneet päätökseen ja joita olemme arvioineet tästä aiheesta. On hyvin selkeää, että tämä on tällainen kaksisuuntainen tie. Meidän on yhtäältä työskenneltävä erittäin tiiviisti parantaaksemme urheilutoimintaa kouluissa, kannustaaksemme aikuisten urheilutoimintaa. Samalla meidän pitää olla hyvin tarkkoja, mitä tulee erilaisiin ravintosuuntaviivoihin. Kuten varmasti tiedätte, niin viimeisimpien tutkimusten mukaisesti todettiin, että 50-luvulla me kaloria, saimme enemmän kalorioita, koska kulutimme enemmän tai käytimme enemmän rasvaa, mutta silloin ihmisethän liikkuivat huomattavasti enemmän, osallistuvat fyysiseen toimintaan. Ja tämä on yksi johtopäätöksistä, että tätä taistelua liikalihavuutta vastaan ei voida pelkästään erilaisilla ruokavaliosuosituksilla voittaa, vaan siihen täytyy liittyä tietysti asianmukainen fyysinen toiminta. Se, mitä voimme tehdä tässä suhteessa on, että te tiedätte varmasti, että Euroopan unioni odottaa vielä saavansa toimivaltuuksia urheilun alalla. Odotamme ratifiointiprosessien loppuun saattamista, mitä Lissabonin sopimukseen tulee. Ja sen jälkeen komissio aloittaa laajat konsultaatiot kaikkien sidosryhmien kanssa niin, että voimme valmistaa hyv- hyvän ja laajalti hyväksytyn aloitteen. Tämä varmasti tulee olemaan yksi niistä aiheista, joihin tulemme keskittymään. Ja siis ennen kaikkea kysymys on siitä, miten voimme myönteisesti parantaa lasten asemaa. Se esimerkiksi voisi tapahtua siten, että lisättäisiin voimistelutuntien määrää kouluissa – Tämä ei varmasti tule olemaan vaikeaa ja uskon, että se saisi aikaan hyvin tärkeitä ja myönteisiä tuloksia. Kiitos puhemies. Madam Harkin is next. Kiitoksia sitten Harkin. Uh, Kiitoksia komission jäsen. Te sanoitte, että vapaaehtoistyö tuo taloudellista arvoa ja se pitää paikkansa ja myöskin sosiaalista arvoa. Ja te mainitsitte myöskin vuoden 2011 se on Euroopan vapaaehtoistyön vuosi. Haluaisin kysyä, Miksi komissio on ehdottanut vain 6 miljoonan budjettia tälle vuodelle? Vuosi 2010 saa 18 miljoonaa. Vapaaehtoisen on ilmaista, koska sitä, sitä ei palkkaa, mutta se nyt ei ole hyvä työ. Miksi komissio ei investoisi sataan miljoonaan Eurooppaan, joita vapaaehtoisia on ympäri Eurooppaa. Eli mitä mieltä olette rahoituksesta, joita on annettu tälle vuodelle, koska minä todellakin katson, että se ei ole riittävä. Thank you. Kiitoksia. Your views, Commissioner. Thank you very much, madam. I was just uh, consulting. Kiitoksia. Minä tässä konsultoin äh, avustajani. Minun tietojeni mukaan tämä vapaaehtoistyön vuodelle on kahdeksan miljoonaa määrätty ja jos asia suunnitellaan kunnolla, ja toivon mukaan suunnittelu voidaan aloittaa varsin pian heti kun päätös on tehty, jos asia suunnitellaan kunnolla, voimme sitten korostaa vapaaehtoistyön merkitystä ja minkälaista hyötyä se tuo yhteiskunnalliseen elämään ja minkälaisia säästöjä se tuo, kun järjestetään tällaisia kulttuurisia ja sosiaalisia aktiviteetteja ja toivoakseni tällä rahasummalla voimme saavuttaa ne tavoitteet, jotka kysymyksessänne esititte. Thank you. Our next... Kiitoksia. Seuraava kysymyskin liittyy urheiluun. Sen esittäjä on Brian Crowley ja aiheena on urheilun valkoinen kirja. Komission jäsen, olkaa hyvä. Uh, Mr. President. Uh, Kiitos puhemies. Tämä kysymys liittyy vielä tietyssä määrin edelliseen vastaukseeni, eli siihen, millä voimme yhdistää paremmat ruokavaliokäytänteet, edistää terveempää elämäntapaa ja millä tavalla voimme saada eurooppalaista lisäarvoa kansalliseen politiikkoihin tällä alalla. Ensiksi minun on mainittava, että komission valkoinen kirja, siis se strategia, joka koskee ruokavalioa ja liikapainoisuutta ja kaikkea muuta, niin siinähän nimenomaan halutaan myönteisesti toimia sen eteen, että fyysinen toiminta, sitä lisättäisiin. Siis tässähän puhutaan tässä valkoisessa kirjassa – urheilusta, siis nämä, nämä valkoiset kirjat tukevat toisiaan. Meillä on korkean tason ryhmä, joka käsittelee ruokavalioita ja siellä on edustajia kaikista jäsenvaltioista ja voivat keskustella parhaista toimintatavoista, kaikista hallituksen, hallitusten politiikoista. Kuten tiedätte, niin tämä korkean tason ryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Mitä tulee kansanterveysohjelmiin, niin komissio on esimerkiksi edistänyt paikallisia kumppanuuksia, jossa on kysymys nuorten fyysisestä toiminnasta, liikunnasta. Mitä tulee valkoiseen kirjaan, joka koskee ruokavalioa, minun on korostettava, että tämä paperi tässä ennen kaikkea puhutaan yksityissektorista ja kansalaisjärjestöillä on erittäin tärkeä rooli – siinä, että ne tosiaan voisivat, tai voisimme yhdessä varmistaa sen, että liika lihavuusongelma vähenisi. On kysymys siitä, että jäsenet sitoutuvat tällä alalla toimintaan ja kääntäisivät kielteisen kehityksen. Mitä urheiluun tulee, valkoinen kirja on ainoa tärkein viitekohta, ja siinähän on puhuttu useista eri toiminta-alueista, mitä tulee terveyteen ja fyysiseen toimintaan, liikuntaan. Tämä tietysti merkitsee Siinä puhutaan, se on kysymys seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta ja teknologisen kehityksen puiteohjelmasta. Life elinikäisen oppimisen ongelmasta ja niin edelleen. Suuntaviivat, jotka hyväksyttiin vuonna 2008, niitä voidaan pitää myös panostuksena sille, että kansalaisille tiedotetaan liikunnan merkityksestä ja siitä, miten tärkeää on tosiaan saada aikaan tasapaino ruokavalion ja liikunnan välillä. Parhaillaan olemme urheilun alalla valmistelemassa toimintaa, mitä tulee EUn tulevaan toimintaan, budjettipäätöksiin ja niin edelleen. Ja tässähän on kysymys valmistelusta toiminnasta, joka on jo merkkinä siitä, miten siis 64 prosenttia hakemuksista on nimenomaan tältä alalta. Thank you. Mr. Crowley. Kiitos sitten Crowley. President, I'd like to thank... Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää komission jäsentä hänen vastauksestaan. Tämä ei liittynyt oikeastaan edelliseen kysymykseen, vaan minä lähestyn asiaa toisesta kulmasta. Ensinnäkin, mitä tulee ravintoon ja erilaisiin ruokatyyppeihin, mutta tämä liittyy myöskin vääränlaiseen mainontaan. Usein sanotaan, että urheilu liittyy tietyn tyyppisiin lisäaineisiin ja elintarvikkeisiin, jotka voivat olla haitallisia. Ja pitäisi sen sijaan käyttää luonnollisia tuotteita, ne jotka haluavat urheilla – he käyttävät lisäaineita, esimerkiksi kasvuhormoneja, joita lisätään tiettyihin juomiin, energiajuomiin. Ja niitä juodaan mainostaen, että niistä saa lisäenergiaa ja potkua, mutta oikeasti ne aiheuttavat terveysongelmia. Ja mitä tulee huippurheilijoihin, miten he pääsevät siihen kuntoon, jos he ovat. Mutta myöskin on muistettava, että jonkun erityisjuoman juominen ei tee ihmisestä huippurheilijaa. Kiitoksia. I think that uh, your, your angle is, uh, is, is very... Niin, äh, näkökulmanne on ihan oikeanlainen, sillä jos menee esimerkiksi kuntokeskukseen, niin ennen kuin pääsee laitteita käyttämään, niin siellä näkee paljon erilaisia tuotteita, energiajuomia sun muita. Eli tämä on ö, suurta bisnestä. Ja olette aivan oikeassa sanoessanne, että meidän pitäisi olla hyvin varovaisia ja miettiä tarkasti, kuinka lähestyä tätä asiaa, kuinka löytää hyvä tasapaino toisaalta sille, että tarjotaan mahdollisuuksia urheileville ihmisille saada hyviä tuotteita ja toisaalta varmistua, että he saavat kunnollista tietoa siitä, että minkä tyyppisiä tuotteita he käyttävät. Ja tärkeää olisi, että meillä olisi tiedotuskampanja siitä, minkälaisia negatiivisia vaikutuksia tämän tyyppisillä tuotteilla voi olla. Ja myöskin, jos ajatellaan kuluttajansuojaa, niin näiden, nämä tuotteet pitää kuvailla tarkasti ja etiketöidä tarkasti ja kertoa, minkälaisia negatiivisia vaikutuksia urheilijoille nämä tuotteet voivat aiheuttaa. Eli olette aivan oikeassa. Meidän on mietittävä, kuinka voidaan negatiivisia vaikutuksia välttää, jos ajatellaan sellaisia tuotteita, jotka voivat olla haitallisia terveydelle. Kiitoksia. Sitten vielä viimeinen kysymys teille kysymyksen esittänyt Kacin ja sen aiheena on Triesten slovenialaisen teatterin vaikeudet. Thank you, uh, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää myöskin kysymyksen esittäjää tästä kysymyksestä. Ja hän selvästi haluaa tarkastella kaikkia mahdollisia tapoja, joilla voitaisiin parantaa tätä teatterin tilannetta. Aluksi haluaisin korostaa, että yhteisön toiminta kulttuurialalla pohjaantuu artiklan 151 ja sen mukaan yhteisön toiminnan tarkoituksena on edistää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja myöskin tukea niiden toimintaa. Kuitenkin, mitä tulee kansallisten varojen myöntämiseen kulttuurisille instituutioille, jotka kuuluvat jäsenvaltioihin, komissiolla ei ole vaikutusmahdollisuuksia tällaisissa kysymyksissä. Kuitenkin kulttuurien välinen vuoropuhelu ja kulttuurien monimuotoisuuden edistäminen ovat tärkeitä tavoitteita Euroopan kulttuuriagendalla ja ylikansalliset hankkeet saattavat olla kelvollisia yhteisön tuelle kulttuuriohjelmissa. Tarkoituksena on edistää luovuutta, taiteilijoiden liikkuvuutta, kulttuurin saatavuutta, taiteen levittämistä, kulttuurin välistä vuoropuhelua ja tietoa historiasta ja kulttuuriperinnöstä Euroopassa. Vain hankkeet, joissa on eurooppalainen hanke, voivat saada rahoitusta, eli ainakin kolme tai monimuotoisissa hankkeissa kuuden jäsenvaltion on oltava mukana hankkeessa yhden kulttuuriinstituution rahoittaminen on mahdollista vain, mikäli toiminta suoritetaan Euroopan tasolla vähintään seitsemässä maassa, jotka ovat mukana kulttuuriohjelmassa. Myöskin on mainittava, että komissio on kehittänyt strategian, jolla edistetään monikielisyyttä Euroopan unionissa ja se kattaa viralliset, kansalliset, alueelliset ja vähemmistö- ja maahanmuuttajien kielet. Ja vuoden 2008 syyskuun tiedonannossa on vahvistettu se, että komissio tukee kaikkia yhteisön alueella puhuttuja kieliä, myöskin kieliä, joita vähemmistöt puhuvat. Tätä tehdään läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, mutta sisäiset päätökset kuluvat kuitenkin kansalliselle tasolle. Kielten oppimisen edistäminen on myöskin yksi yleisiä tavoitteita elinikäisessä oppimisessa. Ja EU tukee hankkeita ja verkostoja, joissa edistetään kaikkia EUn alueen kieliä, vähemmistökielet mukaan lukien. Tämän lisäksi on korostettava, että vähemmistön kuuluvien suojelu on yksi periaatteista, joille EU pohjautuu. Ja siksi komissio katsoo, että jäsenvaltioiden on käytettävä kaikki oikeudelliset välineet taatakseen henkilöiden oikeudet, mukaan lukien ne, jotka kuuluvat kansallisiin vähemmistöihin, ja myöskin täytyy torjua kaikenlaista syrjintää. Komissio on sitoutunut suojaamaan perusoikeuksia ja syrjimättömyyttä. Kiitos. Mr. Kacin. Kiitoksia. Haluatteko selventää jotain, herra Kacin? Gospod Liborovček, gospod komissar. Kiitos. Kiitos komission jäsenelle vastauksesta. Periaatteessa tässä, tämä on vastaus kysymykseen, mutta tämä ei ole mikään periaateongelma, vaan aivan konkreettinen ongelma. Komissio on sitä mieltä, että tämä kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, mutta Euroopan parlamentti on sitä mieltä, että jotkut asiat eivät toimi Italiassa oikein ja siksi haluamme täällä äänestää päätöslauselmasta – joka voisi vaikuttaa asioihin Italiassa. Komissio on sitä mieltä, että sillä ei ole toimivaltuuksia, mutta enemmistö täällä on sitä mieltä, että komission pitäisi tehdä tälle asialle jotain. Siis vähemmistökysymys ei ole pelkästään kansalaisten oikeuskysymys, vaan on kysymys myös velvollisuuksista, valtion velvollisuuksista suojella vähemmistöä. Olen erittäin iloinen, että puhuitte syrjinnästä ja syrjinnän vastaisesta toiminnasta, mutta mikään vähemmistö ei voi selviytyä, jollei se saa tosiaan tule, tai siis sitä myönteisesti syrjetä. Vähemmistö tarvitsee moraalista ja rahaa tukea, jotta se selviytyisi. Tässä tapauksessa, herra komissio, on kysymys sellaista, komission jäsen on kysymys sellaista instituutiosta, jonka edellä mainittu valtio on perustanut, ja se on toiminut yli 50 vuotta. Mutta sama tarina toistui vuodesta toiseen. Vuoden loppuun me, lopussa teatteri ei saanut varoja, joten tässä on kysymys sellaista poliittisesta painostuksesta, ja kuten tiedätte, niin meidän me kaikki tarvitsemme erilaisia asioita selviytyäksemme hengissä. Konkreettisia rahoitustoimia. Kiitoksia sitten komission jäsen. And I fully understand. Kiitoksia. Ymmärrän huolenaiheenne. Mutta komissiossa meidän täytyy toimia selkeiden sääntöjen pohjalta, jotka liittyvät nimenomaan budjetin myöntämiseen ja korvauksiin. Ja siksi vastauksessani yritin kertoa teille mahdollisuuksista, millä tavalla Euroopan tasolla voidaan auttaa tätä slovenian kieli, slovenin teatteria. Ainoa tapa, millä komissio voi antaa rahoitusta tässä kysymyksessä, on se, että teatterin hallitus voisi luoda yhteistyötä naapureiden kanssa – ja toimia aktiivisesti kulttuuriohjelmassa. Mielestäni se olisi mahdollista ja uskon, että siitä olisi hyötyä ei pelkästään tälle teatterille, vaan myöskin muille kumppaneille, joiden kanssa slovenialainen teatteri tekee yhteistyötä tulevaisuudessa. Vain näissä olosuhteissa komissio voi myöntää rahoitusta näihin toimiin jos hyvin tarkkaan määritellään se, millaista eurooppalaista yhteistyötä ja lisäarvoa on tässä hankkeessa. Meillä ei ole mitään budjettikohtaa erikseen tällaisille hankkeille. Me emme voi rahoittaa niitä. Ja ymmärrän kyllä, miksi tästä kysymyksestä puhutaan. Keskustelu on usein hyvin intensiivistä, koska se liittyy kansallisuuteen, kieliin. Ja siksi mielestäni Euroopan parlamentti on oikeassa se asemassa keskustelemaan tästä kysymyksestä, kuten korostitte lisäkysymyksessänne. Kiitos. Kiitoksia. Kyselytunti on päättynyt. Haluaisin kiittää komission jäsentä läsnäolosta ja voin sanoa, että me katsomme, miten voimme jatkaa tätä yhteistyötä. Kiitos. komission y de conformidad con... Esityslistan mukaisesti ryhdymme